Dear colleagues, if you could uh, begin... Hyvät kollegat, voisitteko nyt istuutua niin, että voimme käyttää ajan tehokkaasti hyväksi, ajan, joka meillä on käytettävissä komission jäsenen kanssa käytävän keskusteluun. So colleagues, uh, we begin with the adoption of the agenda. If there are no objections, the agenda... Estylistaan, mikäli ei ole huomioita, estylistaan hyväksytty. Ensimmäinen ilmoitusasia on tulkkaus palvelijat e, Viro, Latvia, Malta ja Iiri eivät ole tulkkauskielen joukossa. Koordinaattorin suositukset artiklan 25 mukaisesti esittelijöiden nimittävät Lorenzo INFstä e on nimitetty mietinnönlaatijaksi, kun on kyse neuvoston täytäntöparoehdotuksesta, joka liittyy Euroopan poliisiviraston Europolin operatiiviseen ja strategiseen yhteistyöhön liittyvän sopimuksen bosnia herzegovina ja Euroopan välillä. Voiko valiokunta vahvistaa tämän koordinaattorin suosituksen? Näin ollen tämä on vahvistettu. Sitten kohta kolme, joka on varsinainen estyslistan kohta, tärkein estyslistalla, ja kiitos muuten siitä, että tulitte tänään illan Strasbourgiin. Meillä on edessä erittäin tärkeä keskustelu komission kanssa Maximilian Schermsin tapauksesta, jossa vastassa olivat Scherms ja tietosuojakomissaari ja tuomioistuin Euroopan unionissa. Paikalla on Eva Jurva, komission jäsen, joka vastaa oikeusasioista ja sukupuolten välistä tasa-arvosta. Schermsin tapauksesta hän tulee antamaan joitakin lausumia. Lopuksi puhumme myöskin LGBTI-ihmisistä ja muista seikoista, mutta tämän päivän kokouksessa tärkeimpänä asiakohtana on keskustelu Shannon tapauksesta 12. lokakuuta. Parlamentin oikeuden yksikkö antoi jo ensimmäisen kannanottonsa komission henkilökuntatasolla tuo asiakirja oli laadittu. Nyt ensimmäistä kertaa paikalla on komission jäsen puhumassa samaisesta tuomioistuimen päätöksestä. Pidemmittä puhetta ei pyytää, että komission jäsen Jurova oman alustuksensa tästä tuomioistuimen päätöksestä. Ja tämän jälkeen välittömästi aloitan keskustelu. voi voivat osallistua silloin keskustelun. Vera, ole hyvä. Thank you, Claude. Ladies and gentlemen, I'd like to... Kiitoksia, Claude. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja kiittää kutsusta tänne kokoukseen. Olin todellakin kiinnostunut tulemaan heti kun mahdollista valiokunnan eteen kertomaan teille uusimmat kehityskulut ja sen, mitä komissio on tekemässä nyt Schrems-tapauksen päätöksen jälkeen. Sehän saatiin 6. lokakuuta. Kuten jo aikaisemmin sanoin täysistunnossa, uskoakseni kaksi viikkoa sitten, olen sitoutunut tiedottamaan teille jatkuvasti muutoksista. Ja haluaisin pyytää tukeanne useissa kysymyksissä, jotka liittyvät työhömme tämän tapauksen tiimoilta. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Täysistuntokeskustelu käytiin 14. lokakuuta ja tuolloin jo viitatin komission välittömiin prioriteetteihin Schrems-tapauksen päätöksen jälkeen. Voin muistuttaa teille, nämä prioriteetit ne eivät ole muuttuneet. Haluamme vakuuttaa kansalaisillemme, että heidän henkilötietojaan suojellaan, kun niitä siirretään ulkomaille. Haluamme eurooppalaisille yrityksille taata selkeyttä, kun niiden täytyy siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Haluamme tiedottaa niille olemassa olevista laillisista kanavista, tiedonsiirron osalta ja haluamme tietosuojeluviranomaisten kesken luoda koordinoidun lähestymistavan, etteivät eurooppalaiset sisämarkkinat pirstaloituisi. Haluaisin myöskin kertoa, että komissio tulee jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa transatlanttisten tiedonsiirtojen osalta. Tulemme tekemään tätä työtä yhteistyössä teidän kanssanne täydessä kumppanuudessa ja avoimuudessa. Ja haluaisin tässä hengessä kertoa teille hiljattaisista kehitysaskelista ja siitä, kuinka voitte tukea tätä prosessia. Ja voin kertoa myöskin Washingtonin vierailustani niin marraskuun puolessa välissä. 14. lokakuuta jälkeen komissio on tehnyt lähteistä työtä Euroopan tietosuojaviranomaisten kanssa. Tässä käytän DPS-lyhennettä heistä artiklan 29 mukaisesti näiden riippumattomien tietosuojaviranomaisten tärkeä rooli on jotakin, mitä tuomioistuin on korostanut 16. lokakuuta tuomioistuin äm, ja artiklan 29 mukainen työryhmä korosti tope- päätöstä ja korosti sitä, kuinka tärkeä Safe Hub-päätös on nykytilanteen selventämiseksi ja vetosi Euroopan unionin toimielimiin, jotta nämä löytäisivät tapoja löytää sellaisia tiedonsiirron muut liittoja Yhdysvaltoihin, jotka korostavat ihmisten perusoikeuksia. Mitä tulee äm, nykyisiin tilanteisiin ja äm, henkilösiirtojen tiir- siirtoihin, nämä, tämä työryhmä äm, sanoi, että muita olemassa olevia sopimuksia ja sitovia lausekkeita voidaan yhä käyttää, vaikka tiedon suojaviranomaiset tulevat analysoimaan näiden vaihtoehtoisten välineiden käytön seurauksia. Työryhmä sanoi, että ellei vuoden 2016 tammikuuhun mennessä ratkaisua Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ole saatu aikaan ja riippuen vaihtoehtoisten välineiden käytön arvioinnin tuloksista Euroopan unionin viranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin mukaan lukien toimeenpanon toimet, kun vuonna 2016 tammikuuhun asti tämän työryhmän työ on erittäin tervetullutta. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että tällä välin tarvitsemme lisää selkeyttä. Komissio on komission varapuheenjohtaja Ansipin ja Oettingerin kanssa tavannut viranomaisia. Oli aivan selvää kokouksessa, että nämä toivoivat selkeitä tulkintoja, avoimia tulkintoja säännöistä. Komissio tulee pian siis antamaan lausuntonsa liittyen Schrems-päätöksen vaikutuksiin kansainvälisiin henkilötietojen siirtoihin. Tämä päätös ei kuitenkaan voi eikä tule tieto suojaviranomaisten päätöksiä korvaamaan tai vaikuttamaan tietosuoja sääntöihin. Komissio tulee jatkamaan töitä, jotta voi taata yhtenäisen artikla 29 työryhmän työn jatkumisen. Haluaisin tässä sanoa sen jatkuvista Yhdysvaltain kanssa käytävistä neuvotteluista. Ottaen huomioon, että Safe Hub-sopimus oli tiedonsiirron alalla kaikkein tärkeimpiä sopimuksia Yhdysvaltain kanssa, on äärimmäisen tärkeää, että käymme Yhdysvaltain kumppaneidemme kanssa neuvotteluja uudesta transatlanttisten tiedonsiirtojen puitteistosta, joka sisältäisi hyvin korkean tietosuojan tason. Tämä on äärimmäisen tärkeää transatlanttisille suhteille ja luonnollisesti myöskin kansalaisillemme. Meidän täytyy varmistaa se, että uusi järjestely on Schrems-päätöksen vaatimusten tasolla, jo ennen tätä päätöstä komissio tunnisti useita haasteita, jotka vaativat käsittelyä, jotta saisimme uudelleen Safe Have sopimuksen vuoden 2013 päätöksen mukaisesti. Me tarvitsemme lisää selvennystä Yhdysvaltain kumppaneiltamme monissa asioissa. Ja me emme ole vitkutelleet asiassa. Olemme välittömästi ryhtyneet uudelleen neuvotteluihin amerikkalaisten kumppaneiden kanssa ja meillä on ollut jo useita teknisiä kokouksia. Jälleen kerran äm, kauppasihteeri Preskudin kanssa neuvottelin ja olemme sopineet, että olemme jatkuvissa yhteyksissä ennen Washingtonin vierailua niin marraskuun puolessa välissä. Nämä äh, neuvottelut eivät ole helppoja, voin äh, teille sen vakuuttaa, mutta olemme jo saaneet suurta edistystä aikaan. Voisin tässä kertoa, mitkä yksityiskohtaisemmin tämän Schrems-päätöksen seuraukset ovat ja kuinka niihin tulisi puuttua. Aivan aluksi haluan sanoa, että tuomioistuin ei asta kyseenalaiseksi komission kykyä tehdä päätöksiä. Se ennemminkin selventää ne mahdollisuudet, joita tietosuojaviranomaisilla on puuttua tapauksiin, kun kanteluita tehdään, kuten herra Schrems teki, ja toisekseen ähm, sen, että tietosuojan taso kolmasissa maissa ei välttämättä ole identtinen, mutta sen pitää olla pääpiirteissään samalla tasolla kuin Euroopan unionissa. Tässä haluaisin Euroopan unionin tuomioistuimen Karl uuden puheenjohtajan sanoja lainata. Hän oli mukana Schrems-päätöksen tekemisessä. Päätös, anteeksi, puhuja korjaa. Puheenjohtaja selvensi, että tuomioistuin ei arvioi Yhdysvaltain järjestelmää eikä sen tiedustelukäytäntöjä. Se arvioi Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia liittyen niihin olosuhteisiin, prosessiin, joissa kolmansiin maihin voidaan tehdä tiedonsiirtoja, olipa kolmas maa kyseessä mikä tahansa. Päätös ei vaadi Yhdysvaltain oikeusjärjestelmään muutoksia, vaan sitä, että kun tiedonsiirtoja tehdään, meidän täytyy saada Yleisesti ottaen eurooppalaista tasoa vastaavat äh, tietosuojatakeet. Näistä seikoista olen neuvottelemassa Yhdysvaltain kanssa. Toiseksi tuomioistuin toteaa, että sertifioitiin perustuva järjestelmä, kuten Safe Harbor-järjestelmä, on hyväksyttävissä, jos riittävää valvontaa ja valvontajärjestelmiä on olemassa. Tämä todellakin on ollut yksi niistä ydinkysymyksistä, joiden parissa olemme tehneet Yhdysvaltain kumppaneidemme kanssa töitä ja jo marraskuun 2013 suosituksissa nämä ovat mukana. 1211 mm, kohdassa erityisesti Yhdysvallat ovat sitoutuneet vahvempaan valvontaan, vahvempaan yhteistyöhön eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten kanssa ja myöskin liittovaltion viranomaisten voimempaan toimintaan. Tämä tulee tarjoamaan järjestelmän, joka on vastauskelpoisempi, läpinäkyvämpi, hiihon kuuluu erilaisia turvajärjestelmiä mukaan lukien sanktiot. Tämän vuoksi me annamme omille viranomaisillemme aktiivisemman ja näkyvämmän roolin järjestelmässä kuin ennen. Esimerkiksi olemme tehneet töitä, jotta voisimme parantaa kommunikaatio- ja mm, tiedonvaihtojärjestelmiä, tietosuoja viranomaisten ja muiden tahojen välillä. Me tuemme näitä periaatteita, mutta yhä neuvottelemme siitä, kuinka voisimme varmistaa sen, että nämä sitoumukset ovat kyllin sitovia, jotta ne täysin kohtaisivat tuomioistuimen päätöksen vaatimukset. Kolmanneksen tuomioistuin on äh, vahvistanut sen, että Sopimus on elävä asiakirja, jota täytyy säännöllisin väliajoin uudelleen arvioida, jotta voimme varmistaa sen, että järjestelmät toimivat. Me teemme nimenomaan tämän seikan parissa töitä Yhdysvaltain kumppaneidemme kanssa, jotta voisimme luoda äm, arviointimekanismin, joka kattaisi kaikki uuden puitteiston ulottuvuudet mukaan lukien myöskin äm, lakia valvojen viranomaisten toiminnan ja joka olisi molempia tahoja tyydyttävä. Mitä tulee lopulta julkisiin viranomaisiin, erityisesti poliisiviranomaisten ja turvallisuusviranomaisten toimintaan. Tuomioistuin korostaa sitä, että näihin toimiin täytyy liittyä selkeät olosuhteet suhteet ja rajoitukset. Jälleen kerran tuomioistuin on samalla linjalla kuin komission suositukset kaksi vuotta sitten, ja me teemme paljon töitä, jotta voisimme varmistaa sen, että riittäviä äm, turva järjestelmiä ja rajoja on olemassa, jotta voisimme välttää sen, ettei henkilö tietoja käytä yleistetyllä tavalla ja jotta voisimme varmistaa oikeudellisen valvonnan kaikissa näissä toimissa. Tässä viimeisessä asiassa haluan olla hyvin selväsanainen. Tämä on tuomioistuimen päätöksen kaikkein vaikein osa. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että keskustelu näistä kysymyksistä on ollut käynnissä myöskin Atlantin toisella puolella. Kaksi vuotta sitten ähm, tehty valvontapaljastus on johtanut tuomioistuinkäsittelyihin ja Yhdysvallat on tämän jälkeen sisäisiä uudelleen arviointia tehnyt tiedustelutoimintansa suhteen. Tämä on tehnyt mahdollisu- mahdolliseksi äh, ryhtyä askeliin, kuten Yhdysvaltain Freedom Act, ja myöskin arviointeihin siitä, kuinka tämä niin kutsuttu Presidential Policy Directive 28 toimii mukaan lukien toimet, jotka kohdistuvat muihin kuin Yhdysvaltain kansalaisiin. Olemme jo äm, ottaneet askelia räätälöidympään ja kohdistetumpaan valvontaan. Tämän lisäksi kerätty tieto osa suojasta sen suhteen, joka ennen koskivan Yhdysvaltain kansalaisia on ulotettu myöskin Euroopan unionin äh, kansalaisiin. Ähm, esimerkiksi tiedon säilyttämisen äh, aikarajojen osalta. Me tarvitsemme vielä jonkin verran selvennystä, mutta haluaisin nähdä vielä enemmän rohkaisevia merkkejä tällä alalla samaan aikaan olemme pyrkineet laajentamaan oikeudellista suojaa Yhdysvaltain Privacy Act lainsäädännön osalta Euroopan unionin kansalaisiin. Oikeus kanteluihin on nyt jotain, minkä parlamentti on hyväksynyt ja pian se tullaan esittelemään Yhdysvaltain senaatissa. Kun tämä lainsäädäntö astuu voimaan, kuten odotamme, että tapahtuu, se tulee olemaan tärkeä askel tiedon siirtojen suojelun takamisessa. Meidän täytyy nyt keskittyä näihin elementteihin ja muihin elementteihin, joita voisimme varovasti analysoida, täyttävätkö ne tuomioistuimen päätöksen vaatimukset. Arvoisat jäsenet, jälleen kerran vetoan teihin vahvaan sitoumuksen tunteeseenne, jotta voisitte auttaa meitä tässä hyvin tärkeässä työssä. Haluaisin kiittää teitä tuestanne, jota olette tarjonneet tähän asti tämän oikeussuojatuimi asian kanssa. Ja vakuutan teille, että teemme äh, sekä Yhdysvaltain kongressin että viranomaisten kanssa yhteistyötä. Äh, me tarvitsemme teidän apuanne ja äh, yritysten apua, että voimme vakuuttaa Yhdysvallat siitä, että lisäaskelia vielä tarvitaan. On erittäin tärkeää, että saamme menestyksellisen lopputuloksen aikaan. Yhdysvallat on avainkumppaneitamme sekä poliittisesti että taloudellisesti. Ja kuten aikaisemmin taisistunnossa totesin, haluaisin enemmän äm, tietoon perustuvaa keskustelua tästä aiheesta ja toivon, että olette kumppaneitamme tässä työssä. Tulen pitämään teitä ajan tasalla säännöllisesti näistä keskusteluista päätän nyt puheenvuoroni Safe Harbor-sopimukseen liittyen ja neuvotteluihin liittyen. Olen valmis vastaamaan kysymyksiinne, jos olette tästä sateenvarjosopimuksesta, Umbrella Agreementista kiinnostuneet. Tämä on toinen hyvin tärkeä neuvottelu Yhdysvaltain kanssa ja voin kertoa teille vielä lisää yleisestä tietosuojadirektiivi neuvottelusta, jos haluamme kattaa tietosuojan alta vielä laajemman kuvan. Ja kuten Claude mainitsi, haluaisin tämän johdantopuheenvuoron päättää toteamalla, että toivoisin, että tuleva kokouksemme järjestetään joulukuun alussa ja olen valmis kertomaan teille HLBTI-toimintasuunnitelmastamme ähm, ja moniin kysymyksiin, kuten radikalisoitumiseen, rasismiin ja muihin huolestuttaviin Yhdysval- ähm, yhteiskunnan ilmiöihin liittyen ja siihen, kuinka pyrimme puuttumaan vihapuheeseen verkossa. Ja haluaisin myöskin kertoa teille nykytilanteesta Euroopan unionin syyttäjäviraston viraston mistä koskevan asetuksen suhteen. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin kertoa teille vielä perusoikeusviraston äm, tilanteesta. Sillä on erityis... Äm, tehtävät tarkastella sitä, kuinka perusoikeudet toteutuvat äh, niillä alueilla jäsenmaissa, joissa on hyvin paljon pakolaisia. Nämä olivat ajatukseni tulevan kokouksen esityslistaksi, mutta luonnollisesti keskustelun kulku riippuu teistä. Kiitoksia. Colleagues, we have until, uh... Kollegat, meillä on aikaa kello 21 saakka, ja tuskin voi liikaa painottaa Safe Harbor-päätöksen merkittävyyttä. Ja hienoa, että komissio näin yksityiskohtaisesti tätä halusi selvittää. 11 henkilöä on puhujalistalla. Toiset kaikki pitäytyvät kahteen minuuttiin per henkilö, niin että voimme kuulla myöskin komissiota kunnollisia vastauksia. Poliittista suuntaa täytyy nyt määritellä sivapesopimuksen suhteen ja myöskin, kuten komissaari totesi, monia kysymyksiä vielä avoinna, mihin suuntaan tätä asiaa ollaan viemässä te kaikki tiedätte tämän yksityiskohdat, joten toivon, että nyt voitte pitäytyä aikarajoissa niin, että komissaari ehtii vastainen yhdeksään. Kaikki ovat puhujalistalla, kaikki, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Mikäli nyt voitte viimeistäänkin pyytää puheenvuoroa Laura Ferrara, kirjoitan vielä listalle ja puhelista sitten on valmiina. Edustaja Voss. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenelle minunkin puolestani siitä, että hän on täällä tänään illalla keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin, jotka liittyvät Safe Harboriin. On hienoa, että käsitteellisellä tasolla lähestyitte asiaa ja syösemminkin analysoitte tätä tuomioistuin päätöstä. Me katsomme tuomioistuin päätös on sinänsä oikein, mutta on mielestäni vastuutonta, että että tuomioistuin ei ole määritellyt minkälaista siirtymäkautta tai muita seikkoja, joihin olisi voitu kertoa. Minun mielestäni on myöskin aivan oikein, että te nyt yritätte u- luoda uutta oikeudellista perustaa ja pohjaa, varsinkin perusoikeuksien kohdalla. Ja vielä nopeasti pyritte, pyritte tähän. Tämähän on kirjan asia. Jollakin tavalla nyt tarvitaan suuntaa. Suuntaa täytyy nyt määritellä. Hienoa, että te nyt tähän tartutte. Toistaiseksi käydyt neuvottelut ovat olleet menossa oikeaan suuntaan, niin minua kiinnostaisi se, onko teillä sellainen tunne, että nyt kaikki pitää aloittaa uudestaan tämän tuomioistuimen päätöksen vuoksi. Minun mielestäni näin ei ole asianlaita, mutta tämä oli kysymys teille. Mikä teidän tuntumanne on? Ja toiseksi, mitä tarkoittaa meneillään oleville neuvotteluille, jotka liittyvät tietosuojan uudistamiseen se, että mikäli kansallisilla tuomio, tietoisilla viranomaisilla on oma päätök- omaa päätöksentekoon valtaa, ja kuitenkin kun säännöksiä pyritään Euroopan tasolla harmonisointiin, eikö tässä ole tiettyjä vaaroja? Tietystikin olisi hyvä, mikäli tietosuoja alalla olisi jonkinlaisia globaaleja maailmanlaisuja standardeja, mutta tämä on silkkaa haihattelua tässä vaiheessa. Mutta hienoa olisi, mikä olisi transatlanttiset normit edes tietosuojan osalta. Tietystikin tiedustelupalvelut suorittavat tehtäviään. Ja ymmärsin ainakin teidän sanan sellaisella tavalla, että tässä ei edes arvita sitä, onko tietosuojan taso samanlainen kummankin puolen Atlanttia. Viime aikoina, kun on puhuttu Venäjästä tai Kiinasta tai muista, olemme olleet sielläkin puolella aivan yhtä järkyttyneitä, hätkähtäneitä sitä, minkälainen tilanne on. aika komissio tarkemmin tutustua tilanteeseen ja tarkastella oikeusjärjestelmien eroja ja tarttua niihin? Minun nähdäkseni sertifiointi ja että niiden käyttöön ottaminen on jo hyvä asia. Vai meneekö tässä siihen, että komissio itse alkoi valvoa kaikkea? Edustaja Sippe. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että tuomioistuin antoi sen päätöksen, jonka se antoi, mutta katson että kuitenkin, että on hieman epäilyttävää se, että opiskelija rohkeni viedä asian tuomioistuimen asian, jotta tämä samainen parlamentti, jossa nyt olemme, oli monia vuosia vatvonut. Mutta parlamentin näkemyksiä ei suoraan otettu huomioon ja kaikki muutosvaatimukset ja arvioinnit, joita oli peräänkuulutettu, olivat toteutumassa hyvin hitaasti. Tuomioistuimen päätöksen myötä en nyt ymmärrä, miksi joku sanoo, että tämä vastuuton tapa toimia. Nyt tuomista on kantaa myöskin perusoikeuksiin että perusoikeuksia kunnioitettu, mutta ei se mitään ensi vuonna sitten jatketaan samaa rataa, koska joku tässä tienaa rahaa. Mutta tuomioistuimen päätös mielestäni on suoraan pätevä. Ja mitä kansallisiin tietosuojaviranomaisiin tulee ja niiden valvontaoikeuteen, tähän haluaisin vielä palata. Siellä, missä paljon tehdään työtä, tehdään myöskin virheitä. Mutta jossakin kohtaa pitäisi tarkastaa sitä, että säännöstä pidetään kiinni. Säännöstä kiinni pitämisellä pitämisestä pitäisi olla pelkästään hyötyä. Komission jäsen Jurova mainitsi sen, että on todellakin tarpeellista, että ryhdymme yhdessä pohtimaan yhteisiä sääntöjä, koska loppujen lopuksi saattaa olla, että meillä on hyvinkin erilainen käsitys siitä, mikä on korkea tietosuojan taso tai mikä voisi olla korkea tietosuojan taso. Mitä tulee kysymykseen, mitä sopimuksia tehdään Yhdysvaltain kanssa? Tähän liittyy tietystikin valvontakysymys erittäin tärkeänä ja kun tietosuojaviranomaiset Euroopassa voivat vaikuttaa asioihin ja ottaa kantaa siihen, onko mainituista normista pidetty kiinni, niin tietystikin mikäli tarkastetaan kahta eri asiaa, ensinnäkin sitä, mitä yritykset itse tekevät, onko siellä tietosuojan taso korkea, ja toisaalta tarkastellaan kysymystä, mitä oikeus- ja poliisiviranomaiset tekevät ja mitä tiedustelupalvelut tekevät, mitä oikeuksia niillä on Meillä on transatlanttisia, mutta myöskin kansallisia erilaisia järjestelmiä ja hyvin paljon työtä on tehtävä myöskin Euroopassa vielä. Ja mitä tulee henkilötietoihin puuttumiseen silloin, kun nykyisiä oikeus- ja poliisiviranomaisista, niin uskon, että emme tarvitse pelkästään tiukempia sääntöjä, mutta täytyy olla myöskin selkeä käsitys poikkeuksista. Ja oikeus- ja poliisiviranomaisten täytyy saada tietoa käyttöönsä vain ainoastaan, mikäli säännöstä on pidetty kiinni. Cool, please. Edustaja Kirkhope. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen myös kiitollinen komissaarille hänen selvityksistään eri asioissa mutta haluaisin kuulla kantanne tästä menevästä tilanteesta, joka nyt voimme nähdä, kun tuomioistuimme etenevät nopeammin kuin lainsäätäjät. Tämä on näkynyt tietojen säilyttämisen kohdalla oikeus unohtuksi asiassa ja nyt sitten Safe Harborin yhteydessä. Onko komissaari sitä mieltä, että tämä heijastelee laajempaakin ongelmaa, kun ajatellaan sitä, että lainsäätäjät ja viranomaiset pitävät jotakin riittävänä sopivuutena. Sitten tuomioistuimet eivät olekaan tällä linjalla. Miten komissio jatkossa aikoo varmistaa sen, että on sellaisia sopimuksia, jotka tuomioistuimetkin hyväksyvät ennen kuin tällaisia testejä käytännössä tarvitaan? Haluaisin myös kysyä teiltä, voisitteko te, kun ajattelette suhteita USAhan tämän päätöksen jälkeen, oletteko te sitä mieltä, että tämä tulee vaikuttamaan muihin neuvotteluihin tulevaisuudessa ja uskoko komissio, että kun parlamentissa on tehtävä oikeussuojatoimi pyyntö, onko tämä myönteinen merkki siitä, että ei liian paljon tuhoa ole saatu aikaan ja vahinkoa. Ja vielä lopuksi kysyisin, Oletteko saaneet mitään suoraa palautetta kansallisilta tietosuojaviranomaisilta siitä, miten he ja yritysmaailma hoitavat toimintaansa tällä hetkellä. Me saamme kuulla, kuulemme paljon hyvä vaalipiireistämme ja ihmiset ovat todella huolissaan ja haluaisin tietää, onko, mm, annetaanko jotakin lisätukea, jos tarvetta on, ennen kuin hyväksytään, että täytäntöön pannaan uutta sopimusta. Ja tämän uuden sopimuksen selvitys täytyy suorittaa avoimella tavalla, kun ajatellaan niitä, joiden täytyy sitten kantaa seuraukset tehdystä sopimuksesta. Kiitos. Mrs. Intervelt, please. Rova Inhefeld seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette tällä paikalla ja annatte näin selkeän kuvan tilanteesta ja tiestä edestämme. Minulla on kuitenkin paljon kysymyksiä. Voisimme aloittaa lausunnostanne, että yritykset tarvitsevat toimintavarmuutta. Kyllä todellakin he tarvitsevat äh, varmuutta hyvin kiireellisesti ja viime vuosina näin on myöskin ollut, mutta parlamenttia kukaan ei kuullut, kun puhumme safe harborista. Ja myöskin kansalaiset tarvitsevat tällaista turvallisuutta. Ja suoraan sanottuna yritykset ovat jättäneet äh, täysin syrjään kansalaisten tarpeen äh, vuosien ajan. Tässä nyt kyseessä on hiukan krokotiilin kyyneleet suoraan sanottuna. Ja me olemme komissiolta tiedustelleet äh, sitä, mitkä ovat PNR DFTP-sopimuksiin ähm, ja TTIP-sopimukseen vaikutukset, äh, jotka koituvat tästä tuomioistuimen päätöksestä. Tiedän, että komission jäsen äh, Schrödinger on sanonut, että hän on tehnyt äh, töitä tietynlaisen Euroopan unionin ähm, pilven suojemuran rakentamiseksi. Uskon, että tämä ei ole kuitenkaan mikään tapa päästä eteenpäin. Me tarvitsemme avoimen internetin, mutta sellaisen järjestelmän, joka suojelee kylliksi kansalaisten ja ihmisten tietoja. Ja tästä pääsemmekin toimeenpanoon. Ensinnäkin mm, olen lukenut jostakin, että Yhdysvallat on todennut, että Euroopan komissio osoittaa syyttävällä sormalla meitä, mutta vuosien ajan he ovat vain neljä kannetta ottaneet käsittelyyn. Mikä onkaan siis komission toimeenpano rooli? Ja te mainitsitte myöskin tässä kansalliset tietosuojaviranomaiset käsittääkseni muutamat äh, saksalaiset Lander äh, tietosuojaviranomaiset ovat sanoneet, että 21. tammikuuta ei ole aika, äh, jota he jäävät odottelemaan. He ryhtyvät heti toimiin niiden yritysten suhteen, jotka eivät kunnioita Safe Harbor-sopimusten henkeä. He joutuvat siis ongelmiin. Sitten viimeinen asia. Minä vastustan sanaa neuvottelut tässä yhteydessä. Kyseessä ei ole mikään neuvottelu. Tämä on Euroopan komission yksipuolinen päätös ryhtyä toimiin. Vuoropuhelu Yhdysvaltain kanssa antaisi vain ymmärtää, että jos komissio toimii, Yhdysvallat tarjoaa riittävät äm, suojatoimet, mutta näin ei todellakaan ole. Ja minä pohdin, että tässä pääsen viimeiseen seikkaan, niin kuin minulla on sanottavana, niin me olemme keskustelleet tästä asiasta erittäin kauan aikaa, mutta lopultakin tämä on Timothyn puheenvuoron kanssa jonkin verran samalla linjalla. Me teemme lainsäädäntöä, joka ei käytännön koettelua kestä ja joka kertaa tuomioistuin lähettää meidät takaisin alkuun. Meidän täytyy varmistaa, että tuleva Safe Harbor-sopimus tai sen korvaava sopimus vastaa tuomioistuimen asettamia vaatimuksia. Tilanne on näin yksinkertainen. Ähm, meillä on nyt äh, toisaalla Yhdysvaltain tiedostelupalvelu ja toisaalla eurooppalaiset tiedostelupalvelut, ja olette aivan oikeassa sanoissanne, että kaikki toiminta on niin liiallista, että on hyvä kysymys, kuinka koskaan pääsemme sopimukseen, joka tulee toimimaan. Kiitoksia. Ja fien... vielen Kiitoksia. Kiitoksia komissaarin alustuksesta. On tärkeää, että kaikessa rauhassa voimme käydä keskustelua ja käytämme tähän riittävästi aikaa. Menen suoraan nyt itse asiaan. Ensimmäinen kysymykseni teille on seuraava. Te sanoitte, että nyt olette hyväksynyt julistuksen, jossa on tärkeimmät seikat, joihin halutaan puuttua. Mitkä ovat sitten ydinkohtia tuossa julkilausumassa? yritysten kannalta, kun katsoo tilannetta ja tuomioistuimen päätöstä ja sen seuraamuksia, mitä tästä seuraa, jotta yrityksiä syntyy enemmän toimintavarmuutta. Minun hämmästyttää yhä enemmän ja enemmän, että silmimme edessä hyväksyttiin Safe Harbor, vaikka se oli aiemmassa karille kuin Titanic. 2013 kuitenkin haluttiin esittää uusi Safe Harbor-ehdotus. Kysynkin, miten tämä aiotte nyt tämän hoitaa sen perusteella, mitä tuomioistuminen on päättänyt? Tiedot ovat Yhdysvaltoissa hienon valvonnan alla heidän mukaansa. Ja tiedot voivat kuinka hyvin valvonnassa, mutta kun salaiset palvelut saavat tiedot käyttöönsä, niin tästä kenkämättä silloin tiedot eivät ole turvassa, huolimatta sitä, minkä tyyppistä tiedosta on kyse. Huolimatta siitä, minkälainen käsitys teillä onkaan Seafaberista, tiedot eivät silloin kerta kaikkiaan ole turvassa. Ja sitten kansalliset turvallisuuspalvelut ja niiden toiminta, kuten te tiedätte, niin aina esitetään se argumentti, että huolimatta siitä, minkälaista valvonnasta tai CH-pesemyksestä on kyse, tiedot aina päätyvät kuitenkin tiedostopalvelut, mikäli ne niin haluavat. Kuinka tämä valvontajärjestelmä sitten voitaisiin hoitaa kuntoon? Mitä se voisi näyttää? Ja sitten, miten ennalta edellytykset voisivat toteutua käytännössä. Ja nyt on päätös, entä seuraamukset? PNRstä ja Swiftistä ja kaikista muista on puhuttu tulevina viikkoina ja kuukausina tulemme käsittelemään uudelleen ja uudelleen samantyyppisiä asioita. Meillä ei ole kuitenkaan mitään selkeyttä vielä siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitä seuraamuksia tästä on. Ja toivon mukaan tietosuoja-asetus on yksi teksti, jonka pohjalta voidaan jotakin näitä ongelmia ratkaista. Thank you. Mr. Albrecht, please. Albrecht seuraavana. Thank you, Commissioner, for... Kiitoksia komissaari siitä, että selitte näkemyksenne tästä päätöksestä ja kuuntelitte kysymyksemme ja olette niihin myös vastannut. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että täytyy saada uudenlainen järjestely sopivuudesta ja riittävyydestä. Minä todellakin nyt kysyn itseltäni yhä uudestaan ja uudestaan tämän tuomion jälkeen, miten te haluatte nyt tehdä uuden päätöksen, hyväksyä uuden päätöksen, joka täyttää tuomioistuimen vaatimukset ilman että pystytte, ja tehän ette pysty muuttamaan USA-lainsäädäntöpuitteita kovinkaan nopeasti. Tarkoitan, että on varsin selvää, että tuomioistuin siis on ollut aivan selvä sanonen siitä, että lainsäädännön järjestely USAssa ei mahdollista sitä, että taataan riittävän suojan taso, joten mistä me nyt oikein puhumme? Joten ei tule tulla saamaan uutta päätöstä komissiolta, joka pystyy tämän ongelman ratkaisemaan aikanaan, joten en myöskään usko, että tämä onnistutaan. Siis haluaisin tässä hiukan lisätietoja, miten te juuri aiotte, sanoen, aiotte vastata tähän vaatimukseen ja vastata tuomioistuimen esittämiin ongelmiin. Mutta lisäkysymys tähän vielä liittyy. Miksi? Olen sitä mieltä, että pallo on nyt USAn kentällä ja jos he haluavat, että he heidän yrityksillään on tällainen eh, riittävyysjärjestely, joka mahdollistaa eh, etuoikeuden pääsyn EU-markkinoille, koska ilman tätä eh, tämä tarkoittaa sitä, että ei pääse eu markkinoilla. Mehän olemme kyllä jo tämän sallineet, mutta miksi Euroopan komissio käsittelisi tätä kysymystä nyt? Miksi ei tämä kuulu vain USAn hallitukselle tai näillä yrityksillä kääntyisivät hallituksensa puolelle, että muutettaisiin tätä järjestelyä. Minä vain kysyisin tästä ja mietin tätä ja haluaisin käsitellä tätä hiukan enemmän. Tietysti puhumme myös siitä, missä määrin kunnioitetaan tuomioistuimen tekemiä päätöksiä. Mielestäni on aivan oikein, niin kuin herra Kirchhoffkin sanoi, että miten me varmistamme sen, ettei tule uutta tuomioistuimen päätöstä tai sellaista päätöstä, joka rikkoo lakia. Ja kuinka paljon kansalaisten toimintaa vielä tarvitaan, jotta ei tänään päädytä. Täytyy, komission pitäisi korjata asia eikä kansalaisten. Mielestäni näihin kysymyksiin nyt tarvitaan vastauksia. Puheenjohtaja pahoittelen tarvitsen vielä yhden minuutin, koska haluaisin ottaa esille vielä yhden asian, joka mielestäni on tärkeä. Tuomioistuin viittasi herra Snowdenin, Edward Snowdenin, Snowdenin paljastuksiin näihin joukkoseurantavakoiluohjelmiin ja osoitti, että juridiset puitteet eivät riitä. Ja näissä tuomioistuin totesi, että ensinnäkin nämä paljastukset olennaisilta osin ovat totta ja me otamme ne huomioon ja Tämä asia liittyy tähän joukkovakoiluun. Jos näin on, haluaisin kuulla komission reaktion asiaan. Nimittäin joiltakin osin nämä paljastukset liittyvät omiin jäsenvaltioihin, jotka ovat rikkoneet perusoikeuskirjaa vastaan. Enkä näe, miksi komissio ei ota tätä asiaa vakavissaan ja aloita ainakin edes nyt rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ilmeisestikin ovat menneet pidemmälle kuin on sallittua kansallisen turvallisuuden puitteissa ja minkä pitäisi kuulua EU-oikeuden piiriin ja minkä pitäisi kuulua perusoikeuksien suojelun, suojeluun EU-ssa. Mielestäni ainakin, mitä tulee kansalliseen turvallisuuteen, yhteinen ymmärrys siitä, mitä ovat ihmisoikeudet ja niin edelleen. Tämä on yksi sellainen alue, jolla teidän meidän pitäisi ryhtyä toimiin tämän päätöksen jälkeen, mutta vielä toinenkin kysymys tähän liittyy. Tästäkin puhutaan tuomioistuimessa viime vuotinen päätös tietosäilytysdirektiivistä. Se selkeästi ohittaa tämän joukkovakoilun ilman, että se mitenkään liittyy riskiin, joka kohdistuu yksilöihin. Ja silti kaikissa jäsenvaltioissa EU-oikeuden puitteissa, mitä tulee tietosuojaan, niin tällaisia toimenpiteitä kuitenkin jäsenvaltioissa on käytössä. Miten komissio aikoo toteuttaa tämän päätöksen ja aikaisemmat päätökset mm, jäsenvaltiosta? Haluaisin todellakin vastauksen tähän. Grazie Presidente. Sono contenta che si tenga questo dibattito. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin tyytyväinen siitä, että käymme tätä keskustelua täällä tänään, sillä tuomioistuimen päätös on raskas isku Yhdysvaltain tiedustelutoiminnalle, jossa se vakoilee kumppaneitaan. Me emme voi antaa Yhdysvaltain vakoilun polkea eurooppalaisia sääntöjä, mutta on myöskin aivan selvää, että komissiolla ei ole ollut kompetenssia rajoittaa kansallisia toimia ja siksi komission analyysi tilanteesta oli hyvin pintapuolinen. Nyt me tarvitsemme ratkaisun, joka muuttaisi Yhdysvaltain lakeja radikaalisti. Tarvitsemme vielä enemmän kuin vain Safe Harbor-sopimuksen uudelleen laadinnan. Mitä komissio tulee nyt tekemään? Tuletteko te vain eh, laatimaan jonkinlaisen päivityksen vai kokonaan uuden sopimuksen? Ja jos teet kokonaan uuden sopimuksen, kuinka varmistatte sen, että periaatteessa pitäydytään nämä Safe Harbor-sopimukset tulevat vaikuttamaan hyvin suuresti myöskin kauppasopimuksiin ja muut kollegat toivat tämän jo esiin. Kuinka tämän siirtymävaiheen tulette hallinnoimaan? Ja jos uusia kieltoja ilmenee, jos Yhdysvaltain yritykset muuttavat käyttäjäehtojaan eurooppalaisten käyttäjien kanssa, jos he pyytävät oikeuksia tiedon käyttöön kolmasissa maissa. Onko tämä mahdollinen skenaario ja mikä sen seuraus voisi olla? Ja sitten viimeinen asia, mutta ei vähäisin. Jäsenmaat voivat jäädyttää tiedon siirrot Yhdysvaltoihin. Onko tämä mahdollisuus, onko tämä jotakin, mitä saattaisi tapahtua? Ja mikä komission kanta olisi, jos jokin jäsenmaa päättäisi näin toimia? Kiitoksia. Thank you. Mr. Boni, please. Edustaja Boni.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 Nähdäkseni tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Tuomioistuimen päätös, jonka mukaan Safe Harbor-ohjelma ei ole validi, on seikka, joka saa meidät pohtimaan seuraavaksi pelkästään tietojen siirron osalta Yhdysvaltain suuntaan, vaan lisäksi meidän pitäisi pohtia, mitä seuraamuksia tästä tulee tietosuojan liittyvien päätösten riittävyyden suhteen. Olen yhtä mieltä monen puhujan kanssa tänään. Siksi haluaisin esittämään kolme kysymystä. Ensinnäkin, ensinnäkin nyt olemme siinä tilanteessa, että tiedon siirtäminen kolmanteen maahan perustuu riippumattomiin, riittämättömiin päätöksiin, normaali- täysityslausekkeet ja muut ovat pohjalla, mutta päätös tiedon siirtämisestä tehdään tapauskohtaisesti tietosuojaviranomaisen taholla. Uskon, että nyt äh, olisi hyvä kenties, että olisi jonkinlainen siirtymäkausi, mutta mikä teidän näkemyksenne on tästä asiasta? Riittääkö tämä, kun otetaan huomioon se työ, jota Yhdysvaltain kongressi on tehnyt? Mitä Yhdysvaltain kongressi täytyy vielä tehdä vastaavuuden varmistamiseksi sääntöjen osalta? Ajatteko te nyt valmistella uutta puitekehystä näitä suhteita varten? Kysymys kaksi. Ei pidä unohtaa, että jotkut välineistä, jotka juuri mainitsin, ovat lähinnä suurten yritysten käyttämiä, eivät pienet niitä käytä, pienyritykset. Mitä ratkaisuja voidaan antaa pk-yrityksille? Ja minkälaista tukea tietosyöviranomaiset voivat niille antaa? Kolmas seikka. Mitä tämä päätös tarkoittaa kaikille päätöstä riittävyyttä koskeville järjestelmille. Miten kansalaiset ymmärtävät näitä ja miten yritykset ymmärtävät näitä? Ja lopuksi, miten tietosuojaviranomaista niitä pitäisi nyt ymmärtää? Kuten sanoitte, tämä on vasta alkua. Joulukuussa, joulukuun kokouksessa, esitän teille varmaan lisää kysymyksiä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Weidenhauser seuraavaksi. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ich finde, Weidenhauser. Das Kiitos komission jäsen. Hienoa, että te yrititte hyvin rehellisesti vakavasti ottavalla tavalla vastata kysymyksiin. Kenties kuulin väärin, mutta te puhuitte perusoikeuksista ja niiden käsitteistä. Minä pelkään pahoin, että tämä kaikki on vain silausta, mutta mitään perustavanlaatuista ei muuteta. Kirkhope totesikin jo, että ongelmana on se, että useinkaan laita eivät ole niin hyvin laadittuja, että automaattisesti enää jouduttaisi viemään asioita tuomioistuimeen. Eikö komission pitäisi paremman lainsäädännön parissa pyrkiä juuri parempaan lainsäädäntöön? Tämä olisi meille kaikille eduksi. Ja sitten perustavanlaatuinen kysymys, joka tässä kannattaa esittää, tämä kolme lyhyttä kysymystä. Minun nähdäkseni tuomioistuin totesi, että Yhdysvaltain laki perusoikeuksien alalla, ja kun on se yksityisestä yksityishenkilöön liittyvästä tiedosta, ei täysin täytä vaatimuksia. Ja nyt, mikä nyt ryhdytään laatimaan Safe Harbor 2, niin tarvitaan tässä muutoksen ennen Yhdysvaltain lakiin. Onko tämä realistinen vaatimus? Toinen kysymys. Tuomioistuin totesi, että Yhdysvaltain lain täytyy olla vertailukelpoista. Eikö tässä me tarkoita sitä, että Yhdysvaltain pitäisi tietoisen tasolla paljon korkeampaa kuin tällä hetkellä? Ja kolmanneksi komissio ehdottaa standardisopimuslausekkeita. Tämä on erittäin hyvä ja myönteinen seikka, mutta eikö yrityksissä, jotka ovat olleet Yhdysvaltain massa vakoilussa mukana, eikö niin pitäisi soveltaa tietosuojadirektiivin artikla 4? Eikö tätä tietovirtaa voitaisi keskeyttää? Miten te arvioitte tätä tilannetta? Ja yleisempi kysymys vielä. Minkälaisista aikaperspektiiveistä nyt on kyse? Milloin te aiotte näitä uusia ehdotuksia tehdä? Thank you. Mr. Le Breton, please. Le Breton seuraavana. Madame la commissaire, euh, il est... Arvoisa komissaari, on erittäin tärkeää, että tämä käymme keskustelua Schrems-päätöksestä lokakuuta. Tämä on erittäin tärkeä tuomioistuimen tekemä päätös EU-ssa. Tämä päätös suojelee perusoikeuksia ja aivan erityisesti henkilötietoja. Tässä mielessä kyseessä on erittäin tärkeä tuomio. Se edistää perusoikeuksia ja siksi se on todellakin kiinnostava kysymys ja tämän valiokunnan jäsenenä voin vain korostaa tätä merkitystä, mutta tämä ei ole kaikkein tärkeintä tässä tuomio, tuomiossa, vaan tässä lopultakin tuomitaan kahdessa, kaksikin kertaa komission esittämät arviot ja tehän kuuluu tähän komissioon yhtenä jäsenenä ja tänään te tietenkin pyritte minimoimaan tuomion merkitystä, mutta ette ole kovinkaan vakuuttava. Ensinnäkin sanotte, että nyt tarvitaan uudet puitteet, jotka pitää laatia tieto, tietojen suojeluksi USA kanssa yhteistyössä ja tarvitaan kansallisten viranomaisten tietosuojan viranomaisten aktiivisempaa, aktiivisempaa roolia, mutta näinhän te tietysti joudutte sanomaankin, koska Tämä oli juuri ensimmäinen perustelu tuomioistuimessa. Tuomioistuin totesi, että komissio on liikaa valtaa ja se on rajoittanut laittomalla tavalla kansallisten viranomaisen oikeutta suojella, joten te joudutte todellakin sanomaan näin, että täytyy enemmän kunnioittaa näitä kansallisia viranomaisia. Te sanotte sitten toisaalta, että tämä tuomioistuin päätös ei arvioi USA-lainsäädäntöä tässä on todella diplomaattinen, koska on, tämä on ihan toisin päin. Tuomioistuimen päätös on erittäin kova sananen suhteessa amerikkalaista järjestelmää kohtaan ensinnäkin, koska selvästikin tämä järjestelmä ei suojele hyvin ainakaan meidän kriteerimme mukaan henkilökohtaisia tietoja. Toiseksi sen takia, että heikko suojan taso, joka tähän liittyy, sitä ei sovelleta edes eurooppalaisiin ollenkaan. Tätä, tänä iltana sitten sanotte meille, että pitää on pakottaa USA parantamaan toimintaansa. Sanotte, että oikeus yksityisyydestä pitäisi muuttaa, jotta se hyödyttäisi myös eurooppalaisia kansalaisia, mutta minä kyllä uskon, että tässä on kynnys on liian korkealla, että te tulette tässä onnistumaan, koska jos USA-laisilla on jotakin arvoa, he pystyvät todella no, ku, puolustamaan omaa etuaan, omaa oikeuttaan, eivätkä anna periksi silloin, kun kansallinen etu on pelissä ja me itse taas unohdamme kyllä ikävä kyllä kyllä oman, omien etujemme puolustamiseen. Tässä minun kysymykseni, koska äh, sitten tähän tietysti vielä liittyy jotakin TTIP-neuvottelut. Ettekö te todellakin usko, että komissio on osoittanut tässä heikkouttaan? Se on tahallisesti uhrannut henkilöstötietojen suojan tason, jotta pystyttäisiin allekirjoittamaan tämä pyhä TTIP-sopimuksen. Siis toisin sanoen komissio on uhrannut meidän perusoikeutemme suuren yhtenäisen markkina-alueen hyväksi. Tässä tavallaan bisnes ylittää tietosuojan. Tai oletteko tätä mieltä, että näin on? Lopes Aguilar seuraavana. Commissioner, Commissioner Jourova. Hyvä komission jäsen Jourova. Minäkin olen sitä mieltä, että että tämä päätös, jonka Euroopan unionin tuomioistuin teki, on virstanpylvässä, tulee muokkaamaan perusoikeuskulttuuria perusoikeussopimuksen mukaisesti, kun jokaista Euroopan unionin tekoa arvioidaan mukaan lukien tiedon siirto. Ongelma on se, että me olemme keskittyneet Safe Harbor-sopimukseen aivan liikaa Yhdysvaltain kanssa, mutta tämä tuomioistuin päätös koskettaa paljon laajempaa kenttää, ei vain kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltain kanssa, vaan kaikkia kolmasia osapuolia. Haluaisin vaikutusten arvioinnin, en vain tämän sopimuksen osalta, mutta muidenkin sopimusten osalta, joihin liittyy tiedon siirto lausekkeita tai kappaleita TTIP-sopimuksen suhteen erityisesti. Tämähän vaikuttaa standardeihin Yhdysvalloissa ja muissakin maissa. Ja toisekseen, mikä on Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen sisäinen vaikutus massavalvontaa, jota Euroopan unionin tiedustelu harjoittaa. Siis ei Yhdysvallat, vaan Euroopan unioni. Haluaisin tietää, mikä teidän arvionne on tähän asiaan liittyen. Ja kuten mainitsitte, teillä on muitakin kunnianhimon alueita salkussanne. Te haluatte puuttua verkkovälitteiseen vihapuheeseen. Tässä me puhumme teoista, jotta voisimme välttää radikalisoitumisen, vihapuheen, vihapolitiikan. Meidän täytyy mennä puitesopimuksen arviota pidemmälle, jos haluamme estää vihapuhetta verkossa. Kiitos. Please. Rova Stevens. Dank u voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Toimistomen päätös pyrkii kansalaisten suojeluun parempaan tietosuojaan. Nyt on 28 sirpalotonta EUn sisäistä järjestelmää käytössä. Onko komissio samaa mieltä tästä toimintatavasta? Aikooko se puuttua lainsäädännön erilaisuuksiin, kun on kyse siis tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä. Aikooko komissio nyt nopeasti ryhtyä uudistuksiin? Ja sitten lopuksi kysymys, kuinka pk-yritykset voivat nyt päästä saada kurottua tämän kuilun umpeen byrokraattiset ja tarvitset seuraamukset, mitä sellaisia tulee tästä toimistamme päätöksestä tuomioistuimen päätökset, mitä kaikkia seuraamuksia niitä on erityisesti pk-yrityksillä. Miss please. Petir, seuraavana. Grazie Presidente, sarò breve. La ringrazio commissaria. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää komissaaria läsnäolostaan tänään. Selvästikin EUn uskottavuus on heikentynyt monin tavoin populismin vuoksi. Ja tämä tuomioistuimen päätös voisi aiheuttaa myös hankalia tilanteita, mutta on erittäin tärkeää suojella yksityisyyttä, kansalaisten turvallisuutta eri tapauksissa. niin toistan hiukan samoin kysymystä kuin muutkin. Mutta kuitenkin, miten teidän mielestänne tuomioistuimen päätös voisi vaikuttaa dialogiin USA ja EUn välillä koskien TISA- ja TTIP-sopimuksia, koska niiden yhteydessä puhutaan myös tietojen vaihdosta? Kiitoksia paljon. Puhelista oikeastaan oli jo suljettu, joten Anna, voitko puhua vain korkeintaan yhden minuutin? Commissioner, whether... esittää komission jäsenelle kysymyksen. Katsotteko tätä tuomioistuimen päätöksen seuraamuksia tälle sateen varjosopimukseen tai kattosopimukseen, neuvotellaan? Ja mitä ttpf sopimuksia mitä seuraavaksi tästä on sen osalta? Kollegat, ennen kuin on puheenvuoron komission jäsenelle, halusin vain todeta, että tieto, tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin jälkeen ei saatu, mitä komission tiedonanto ja komissio, jäsenet ottivat heti esiin seuraamuksia TTIP-sopimukselle ja tälle toiseen sopimukselle tästä päätöksestä ja komission jäsen. Minä arvostan suuresti sitä, että olette ahkerasti tehneet täällä muistiinpanoja näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Ja Olbrechtan ja totesi, että Amerikkaisen oma ehdoton vastuunsa tehdä omata johtopäätöksensä. Arvostamme suuresti teidän vastauksianne. Parlamentti ei tehnyt mitään ehdotuksia komissioon sen jälkeen, kun saatiin tietojen säätämästä koskeva direktiivi. Kun on kyse Safe Harbor-päätöksestä, tämä erittäin raskassa, painava asia. Tuomarit tiesivät, mitä tekivät. Ja sitä, mitä Kirkhope ehdotti, niin totesin, että siitä huolimatta tuomarit te- tiesivät kyllä, mitä he tekivät. He tiesivät, että he muokkasivat lakia. He tiesivät tasan tarkkaan, mitä he tekivät. Ja tavallaan meidän täytyy saada komission tiedonanto, jossa määritellään, mitä seuraamuksia toimistojen päätöksestä on. Viimeistäänkin joulukuussa pitäisi saada jonkinlaista osviittaa siitä, minkälaisia sopimuslausekkeita pitäisi ottaa käyttöön ja mitä muita seuraamuksia tästä on ja miten yritysten pitäisi toimia. Jotkut kysymykset liittyvät juuri yritysten toimintaan ja niin seuraamuksiin, joita PNR-sopimuksiin ja TTIP-sopimuksiin tulee tästä päätöksestä ja mitä me parlamenttina peräänkuulutamme. Minä että komissiolta pyydettäisiin viimeistäänkin joulukuussa tiedonantoa. Tänne liittyy paljon muitakin seikkoja, esimerkiksi se, kuinka paljon olemme saaneet tietoa teidän keskustelustanne ylipäänsä yritetään kanssa toistan vielä Meille ei ole kerrottu riittävästi siitä, missä mennään. Minun täytyy kertaa kaikkiaan todeta, että meidän pitäisi kuulla mahdollisimman paljon siitä, mitä tapahtuu keskustelussa Yhdysvaltain kanssa. Tämän lyhyen puheenvuoron jälkeen voin nyt vain todeta, että onnea menestystä, kun te yritätte vastata näihin kysymyksiin. Pyydän nyt ensin anteeksi, sitä, että en ehkä ehdi vastaamaan en nyt huomaamaan kaikkia kysymyksiä, kollegat toivottavasti tässä auttavat sivusta. Jostakin olennaista menee ohi. Ensin herra Vos kysyi. jäsenvaltioiden toiminnasta ja kansallisten vira- tietosuojaviranomaisten toiminnasta ja asenteista. Muutkin kysyvät tästä nyt ilmaisen oman arvioni tämän päätöksen merkityksestä, merkityksestä ja mitä se tarkoittaa se seikka, että yksi henkilö, joka huomaa, että hänen perusoikeuksiaan on rikottu, voi mennä tuomioistuimeen ja voittaa jutun. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää, hyvät naiset ja herrat. Tämä on hyvin tärkeä piirre meidän yhteiskunnassamme ja osoittaa, että oikeusvaltio periaate toimii, järjestelmä toimii ja mielestäni tuomioistuimen päätös on tärkeä askel, joka auttaa meitä viemään onnistuneesti loppuun neuvottelut USAn kanssa, koska se antaa tarkempia määritelmiä siitä, mitä riittävyys, sopivuus tässä tarkoittaa, ja mehän olemme tehneet kovasti työtä neuvotteluissa siitä, miten voidaan täyttää 13 suositusta, jotka annettiin 2013. Ja herra Vos kysyy myös siitä, pitääkö meidän nyt aloittaa nollasta. Ei, emme me aloita nollasta. Me nyt käytämme saavutuksia hyväksemme, joita aikaisemmin on saavutettu. Jotkut ovat peräisin tältä vuodelta. Silloin elokuussa minä lopetin neuvottelut huolimatta siitä, että me saavutimme paljon suosituksissa yhdestä yhteentoista, jotka koskevat jatkuvaa valvontaa ja täytäntöönpanoa tällä, näissä kaupallisissa kysymyksissä, mutta minä lopetin neuvottelut ja amerikkalaiset kumppanit tiesivät täsmällisesti sen, että emme ole tyytyväisiä kaikkiin vastauksiin, joita olimme saaneet, ja odottivat juuri tätä Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä. Tätä tuomioistuinta todellakin arvostetaan. Haluttiin vain tietää, mitä tuomioistuin oli mieltä riittävyyden käsitteestä ja miten sitä arvioidaan, niin olen varma siitä, että teimme oikein, että odotimme, emmekä vieneet neuvotteluita loppuun kesän aikana. Joten emme me aloita siis nollasta. Ikävä kyllä olemme kaukana siitä, että olisi mitään globaaleja standardeja olemassa, vaikkakin minä uskon, että näin jonakin päivänä tulee olemaan, koska internet, maailma, on saanut maailman tällaiseksi globaaliksi kylläksi. Pitäisi olla yhtenäiset standardit tietosuojan suojelusta ja henkilökohtaisten tietojen suojelusta ja yksityisyydestä. Minä tyrmäisin kyllä sen, mitä jotkut täällä sanoivat, tai joku sanoi unohdan kuka, että me olemme uhranneet perusoikeudet yritykselle, bisnekselle ei ole totta. Perusoikeudet ja yksityisyyden suojelu perusoikeutena, jota niin kovasti arvostetaan Euroopan unionissa, on aivan kaiken toimintamme keskiössä, ei vain neuvoteltaessa USAn kanssa, kun puhutaan sama koskee muita neuvotteluita muiden maiden kanssa. Tietosuojakysymykset ovat esillä monissa muissakin asioissa aina. Joten kyllä, Safe Harbor tulee sisältämään uuden määritelmän sertifiointiprosessista valvonta, valvonnasta, jälkikäteistä valvonnasta, jota suoritetaan ja minkälaisiin seuraamuksiin öö, Federal Committee of Trade USAssa ryhtyy ja siinä pitää olla varsin täsmällisiä kuvauksia poikkeuksista. Sophie Intveld taisi puhua juuri tästä, samoin monet muutkin ottivat tämän esille. Siis nämä poikkeudet ja rajoitukset, joiden kohdalla tiedustelupalvelulla on oikeus saada tietoja Safe Harborin mukais- yhteydessä. Tiedän, että sanoin tämän jo aikaisemmin, tämä on edelleenkin meidän tavoitteenamme. Haluamme selkeän kuvauksen, selkeät rajoitukset ja mekanismit siitä, miten tulemme tarkistamaan, että rajoituksista myös pidetään kiinni. Kuvasin myös johdannossani, että tämä jatkuva valvonta hoituu muilla keinoin kuin vuosit vuosittainen, mukaan lukien teidän laatimanne vuosittainen äh, mietintö, tässä valtioviranomaiset ovat mukana, sitten haluamme myös yrityksiltä tällaisen vuosittaisen raportin. Ja tämä oli yksi niistä kysymyksistä, joista olemme neuvotteleet Tarvitaanko yrityksiltä tällaista raportointia, onko se lakisääteistä vai ei, pakollista vai ei. Ja me todellakin puollamme, että se olisi pakollista puskemme sitä eteenpäin, koska haluamme juuri täsmällistä tietoa ja tiedon tapausten määrästä, konkreettisia esimerkkejä tapauksista, jolloin tietoja on käytetty. Kokoustin USAn kauppakamerin edustajien monien muiden tahojen kanssa, Business Europein kanssa muun muassa, olen yhteydessä ja Huomasin, että suhtauduttiin aika myönteisesti tällaiseen raportointiin, mutta tämä vielä, neuvottelut vielä jatkuvat. En voi kertoa mitään tuloksia tästä erityisestä seikasta vielä. Rova Sevan kysymys. Mitä vaihtoehtoja yrityksille sitten on ja miten suhtaudumme näihin yrityksiin yleensäkin? Tietysti tämä on erittäin vakava tilanne, koska Tämä luo juridista epävarmuutta yrityksille, mutta myös PK-yrityksille, ei vain isolle yrityksille. Ja PK-yritykset ovat todellakin vaikeissa ongelmissa tässä. Kun puhun asiasta yrityksille, aina korostan sitä seikkaa, että tähän mennessä yritykset ovat toimineet hyvässä uskossa vilpittömästi noudattaneet Haber safe harbor-säännöksiä ja meidän pitää tehdä parhaamme, jotta nopeasti saamme aikaan kestäviä ratkaisuja. Minä itse näen kestävän ratkaisun vahvempana, turvallisempana safe harbor-järjestelmänä. Tällä välin me tarjoamme vaihtoehtoja tietenkin tämä pääasiassa riippuu tietosuojaviranomaisesta. Heidän juuri pitäisi täytäntöön panna lainsäädäntöä, mutta ei pelkästään sitä, vaan myös tätä tuomioistuimen päätöstä. Ja me selitämme yrityksille, että vaihtoehtoja Safe Harborille on, koska Safe Harbor on tällainen erityisjärjestely, joka liittyy tietojen välittämien tietojen suojeluun, kun tietoja välitetään USAhan. Kun vertaan näitä vaihtoehtoja, joista jo puhuin, näitä, näistä sopimussäännöistä, ja yritysten, yritysten sitovista säännöistä ja muista vahtoidesta. Silloin viime kädessä tarvitaan tieto subjektilta lupa. Kaikissa tapauksissa näen, että suojelu tulee olemaan alhaisemmalla tasolla kuin silloin, kun on hyvin neuvoteltu ja täytäntöön pantu yhteen järjestelmä näistä riittävyystoimista. Nythän me työstämme juuri tätä puolta. Mitä yritykset nyt sitten tarvitsevat? Tarvitaan selkeitä ohjeita, tästä juuri puhuinkin, haluamme joskus antaa näitä ohjeistuksia, ohjeita joskus jo ensi kuussa varsin pian siis. Yritykset tarvitsevat yhtenäisiä sääntöjä, tämä on tärkeä seikka, josta tullaan keskustelemaan myös työryhmässä, jossa mukana on edustajia kaikki tarkistaa kansallisista tietosuojavirastoista. Uskon, että he itse kyllä ymmärtävät, että yhtenäinen lähestymistapa tulee olemaan erittäin hyödyllinen. Näin voidaan päästä tästä vaikeasta ajanjaksosta yli ja helpottaa tilannetta yrityksille Rova Britska soitti minulle osasta ja hän myös toisti useita kertoja, että tarvittaisiin yhtenäinen lähestymistapa. Nyt edessä on sellainen tilanne, että meillä on vieläkin 28 oikeusjärjestelmää jäsenvaltioissamme ja siksi me nyt pyrimme kiirehtimään kovasti ja viemään loppuun neuvottelut tietosuojauudistuksesta, joka yhdistäisi nämä 28 järjestelmää jotka aiheuttavat juuri niin paljon oikeusta epävarmuutta juuri tällaisena vakavana hetkenä aivan erityisesti. Kun autetaan sitten yrityksiä saamaan kunnollista tietoa ajoissa ja täsmällisiä ohjeita, se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että me uhraamme perusoikeudet. Haluaisin vielä kerran korostaa tätä seikkaa. Herra Kirkhope puhui siitä, miten me komissiossa näemme tämänhetkisen tilanteen ja miten aiomme löytää yhteisiä standardeja. Niin, tilanne on oikeastaan aivan selvä. Meidän täytyy nyt seurata tuomioistuimen tekemää päätöstä. Se on tämä benchmark, mitä tulee riittämään tietosuojan riittävyyteen, mikä on riittävää korkeatasoista tiet, eurooppalaisen tiedon suojelua USAssa ja kun me neuvottelemme Safe Harborista, tässä meidän pitää olla stabiilisen varmoja siitä, että me seuraamme ja ymmärrämme tuomioistuimen vaatimukset täysin. Sen takia olemme laatineet tarkan analyysin siitä, mitä olemme jo tähän mennessä saavuttaneet neuvotteluissa Safe Harborin kohdalla tietysti ei ole mikään yllätys, että on tullut näitä uusia vaatimuksia tuomioistuimelta ja mikä on toteutettavaa ja mahdollista yleensä. Tietenkin jotkut teistä ottivat jo tämän esille ja minä puhun siitä itse täällä alussa, mutta kaikkein suurin haaste, suurimmat haasteet ovat vaatimukset, jotka liittyvät USAn oikeusjärjestykseen. Ja minun täytyy sanoa, että me ymmärrämme oikeusjärjestyksen ei vain lainsäädäntönä, lains, lakeina, joita hyväksytään edustajien huoneessa, vaan kyse on myös tästä erilaisista päätöksistä täytäntöönpanopuolella. Tämän takia me neuvottelemme kauppaministeriön kanssa USAssa ja puhutaan jos meidän pitää odottaa USA-lainsäädännöllisiä muutoksia, silloin me emme pysty siirtämään tietoja kahteen kolmeen vuoteen, ja sehän ei ole realistista. Joten tämän takia me nyt painostamme ja kiirehdimme lyhyellä ja keskiaikavälillä, jotta saataisiin aikaan päätöksiä täytäntöönpanotasolla. Ja tietenkin pidemmällä aikavälillä haluaisimme nähdä syvällisempiä uudistuksia siinä, miten suojellaan yksityisyyttä USAssa. Me emme tietenkään voi tähän itse vaikuttaa, niin kuin hyvin tiedämme, mutta meidän kuitenkin pitää tähän USA tavallaan painostaa, koska tekin täällä juuri korostitte, että tässä on kyseessä luottamus USA ja EUn välillä. Se on tässä pelissä ja meidän pitää kovasti yrittää saamaan amerikkalaiset partnerimme paremmin ymmärtämään, minkälaisia eurooppalaisia yksityisyyden suojan standardeja meillä on käytössä. Tämä on pitkän aikavälin tavoitteemme ja tehtävämme. Monet teistä kysyivät, miten tämä kaikki vaikuttaa TTIP-neuvotteluihin ja PNR, PNR-kysymykseen, mutta puhuttiin myös niin Rova Sipel, miksei me ole siis, kysytty, että miksei me ole keskeyttäneet neuvotulta. Minä olen kuullut tämän jo monta kertaa. Jotkut teistä ovat sanoneet, että ei eh, USAssa ei riittävästi suojella tietoja, joten keskeytetään Safe Harbor. Minulle tämä oli aina varsin hälyttävää, siksi me nopeutimme juuri neuvotteluita USAn kanssa ja pyrimme vahvistamaan Safe Harbor-järjestelmää. Kuitenkin samanaikaisesti minulla oli monia huolia. Jos keskeytämme Safe Harborin, mitä sen jälkeen sitten tulee? Mikä on tämä B-suunnitelma? Tätä kaikkea teemme nyt. Eri, etsimme tällaista B-suunnitelmaa, keskiaikavälin suunnitelmaa. Nyt direktiivi on voimassa ja meidän täytyy käyttää vaihtoehtoisia toimia, joihin jo aiemmin viittasin. ennen kuin menen TTIP-neuvotteluihin. Joku täällä kysyi, en nyt muista, anteeksi vain kuka se olikaan, kysyttiin siis tietosuojaviranomaisten kyvystä, kun ne joutu, he joutuvat nyt tekemään enemmän ja saavat enemmän työtä johtuen täytäntöönpanokysymyksistä. Luonnollisesti kun vahvistetaan kansallisten tietosuojaviranomaisten valtuuksia. Se on olennainen osa uudistusta. Kuten hyvin tiedätte, tätä pitäisi vahvistaa jo yleisen tietosuojauudistuksen yhteydessä. Sitten kun uudistus on hyväksytty, meillä on kaksi vuotta aikaa toimia ja valmistautua että toteutetaan tietosuoja asetus ja sääntely. Meidän pitää varmistaa, että tietosuojaviranomaiset ovat valmiita näihin uusiin tehtäviin, joita heille tulee täytäntöönpanoasioissa. Nyt myös valmiuksia on ollut jo käytössä ja me olemme puhuneet näistä kielestä kysymyksistä, mutta yhden maan tietosuojaviranomainen virallista epävirallista sanoi, että tällaista valmiutta ei tällä hetkellä heidän maassaan ole. Mitä tulee vuoteen 7, 2017 sen jälkeisen aikaan, niin meidän sitten pitää pohtia näitä valmiuksia uudestaan ja neuvotella jäsenvaltioiden kanssa. Jotkut jäsenvaltiot, en nyt nimeä ja häpäise ketään, osoittivat kuitenkin vähemmän mielenkiintoa sen suhteen, että olisi tarpeeksi vahva tietosuojaviranomainen, jotta pystyy varmistamaan lainsäädännön toteutumisen. Meillä on siis paljonkin työtä tällä saralla myös. Sitten tästä kattosopimuksesta TTIPistä. Ensin TTIPistä vaikka, koska tästä tuli paljon kysymyksiä. Tuli sellainen kysymys, miten tuomioistuimen päätös vaikuttaa kantoihimme TTIPin yhteydessä ja tietosuojakysymyksen vastaukseni niin on ei, tietosuoja ei kuulu ollenkaan TTIPiin. Me emme neuvottele tietosuojan tasosta ja perusoikeuksista siinä yhteydessä. Tämä on, nämä ovat eri neuvottelut kuin Safe Harbor-neuvottelut, jossa on kyse siitä, miten varmistetaan näitä oikeuksia, kun henkilökohtaisia tietoja siirretään, otetaan huomioon identiteetti ja erityispiirteet on oikeusjärjestelmässä. Sitten tästä varjo- tai kattosopimuksesta Tämän suhteen tuomioistuimen päätös koskee erityisiä välineitä, nimittäin komission sopivuuspäätöksiä, ja siihen liittyy omat erityispiirteensä. Ja tämä on tärkeää ymmärtää tämä ero, toisin kuin tämä varjosopimus, joka on sellainen väline, joka asettaa korkeat tietosuojat tavoitteet, jotka pitää toteuttaa rikosoikeudessa yhteistyössä USA ja EUn välillä ja poliisiyhteistyössä myös, emmekä me näe minkäänlaista suoraa vaikutusta, jota syntyisi tuomioistuimen päätöksestä koskien tätä sopimusta. Haluaisin vielä tästä varjosopimuksesta sanoa sen verran ja korostaa, että ehto sille, että neuvottelut viedään loppuun tästä varjosopimuksesta. Tässä tarvitaan ensin USAssa, että on hyväksytty tämä oikeussuojakeino aloite edustajan huoneessa. Sitten PNR-kysymys. Herra Albrehtin kysymykset seuraavaksi. I think one of the questions were... Täällä oli kysymys, joka liittyy tiedustelupalveluihin ja sääntöihin ja tietosuojan Euroopan unionissa. Tähänkin puututtiin tuomioistuimen päätöksestä. Kuten te tiedätte, kansalliset tiedustelupalvelut ovat toimijat, jotka toimivat yksin oikeudella, kun sovelletaan uuden lakia mukaan luettuna perusoikeuskirjaa perusoikeuskirja soveltuu vain jäsenvaltioissa, joissa soitan EU-lakia. EU-lainsäädäntö tietosuojan saralla sulkee ulkopuolelle soveltamisalasta prosessoinnin ja operaatiot, jotka liittyvät julkiseen turvallisuuteen, puolustukseen ja valtion turvallisuuteen. Artikla 3, alakohta 2, direktiivissä 95 kautta 46 mutta ei tämä ole mikään blankkosekki. Euroopan laista kun on kyse, varsinkin ihmisoikeusyössopimuksesta, kansallinen turvallisuus ei ole seikka, joka automaattisesti rajoittaa sen soveltamista. Sitä täytyy soveltaa suhteellisuus- ja tarpeusperiaatteiden valossa, varsinkin kun on kyse perusoikeuksista. Tässä nyt puhutaan siitä, kuinka tuomioistuimet asettavat rajan ja parametreitä suhteellisuudelle ja tarpeellisuudelle silloin, kun on kyse kansallisten turvallisuusviranomaisten toimista ja tiedon käsittelystä siellä saralla. EU- ja Yhdysvaltavälinen PNR-sopimus, TFTP-sopimus, niin ikään ne on saatu päätöksen parlamentin myötävaikutuksella. Kummassakin on tiettyjä lausekkeita, jotka rajoittavat tiedon siirtoa Yhdysvalloille ja Yhdysvalloista viranomaisten välillä. Lisäksi siellä on EUn kansalaisille taatuja oikeuksia. Kansalaiset voivat hakea sekä hallinnollista muutosta tai ryhtyä oikeussuojatoimiin. Tarkoituksena on varmistaa se, että tiedon siirtoa koskevat välineet pitävät sisällään riittäviä takeita perusoikeuksien kunnioittamiselle. Kaksi sopimusta Nämä kaksi sopimusta pyrkivät yksityiskohtaisesti sääntelemään asioita. Julkiset Yhdysvaltain viranomaiset voivat käyttää tietoja, jotka on kerätty alun perin toiseen tarkoitukseen, mikäli varmistetaan, että tietoja käytetään vain ainoastaan siinä määrin, kun se on tarpeellista ja ilman, että puhutaan perusoikeuksiin tai loukataan niitä. Lisäksi, niin kuin tuomioistuin edellyttää, kumpikin järjestely mahdollistaa sen, että voidaan säännöllisesti arvioida tilannetta voidaan tehdä yhteisiä arviointeja. Tämäkin muitakin arvioita, että PNR-sopimuksen arviointi tullaan suorittamaan ensi vuonna. Vuonna 2013 oli jo yhteinen tarkastelu ja myöskin vuonna 2015 seuraava yhteinen tarkastelu TFTP-sopimuksen osalta on määrä järjestää ensi vuonna ja viimeisin järjestettiin niin ikään vuonna 2013. Mitä toistaiseksi on saatu aikaan? Uskon, että puhuin tästä jo hieman. Me olemme saaneet jo aikaan merkittäviä parannuksia Safe Harboriin, kun olemme pyrkineet tekemään siitä vankemman jo ennen tuomioistuimen päätöstä. Näin tehtiin. Te puhuitte aikaraameista. Totesin, että että toukokuun lopussa on takaraja. Muistan, että tämän pitää sanoa, mutta me emme päässeet siihen, mitä halusimme saavuttaa, joten jouduimme jatkamaan neuvotteluita kesän yli vielä. Mitä sitten saatiin aikaan? Parempaa valvontaa. Yhdysvaltain kauppaministeriö paremmin valvoo sitä, kuinka yritykset toteuttavat sääntöjä suojellakseen kansalaisten tietoja, eu tietoja ja myöskin parempaa tiedotusta kuluttajille sen osalta, miten yritykset käyttää niiden tietoja hyväkseen. Ja kolmas uusi asia on ilmainen muutoksenhaku tai oikeussuojatoimi, mekanismi, silloin kun on kyse tiedonsiirrosta, jota ei haluttu siirtää. Tästä oli vaikea neuvotella. Ja sitten vastuukysymys ja aktiivisempi rooli EU-tietosuojaviranomaisille. Tästähän puhuttiin jo hetki sitten. Ne voivat ottaa vastaan valituksia ja sitten viedä nämä Yhdysvaltain kaupallisia asioita käsittelevän valikunnan käsittelyyn. Sielläkin pyritään turvallisempaan safe harbor-menettelyyn. Puhuin jo vuotuisista yhteisistä uudelleen tarkasteluista EUn Kansalliset tietosuojaviranomaiset voivat tarkastaa sitä, kuinka Safe Harbor-säännöksiä on pistetty asianmukaisesti täytäntöön. Tässä pitää olla myöskin kummallakin puolella samat menetyt käytössä että kirjalliset vastaukset ja menettelyt. Meidän täytyy pystyä kummallakin puolen näihin tavoitteisiin. Kiitos, on lyhyesti vielä käydä lävitse muita seikkoja tiedotuspuoli yritysten kanssa. Ymmärrämme tiedottamiskysymyksen kyllä. Mutta tämä on vain väliaikainen toimi, jotta voimme saada aikaan enemmän selkeyttä. Mukaan tulee, tulevat myöskin ehdot ja säännökset, joista on sovittu. Tietosyö ja viranomaisten tehtävänä on pistää täytäntöön säännöksiä tällä hetkellä ja myöskin jatkossa tiedottamisen täytyy olla selkeä ja täytyy selkeästi tietää, mikä on direktiivin tarkoitusperä, voimassa olevan direktiivin ja mitä vaihtoehtoja on yrityksillä käytettävissään. Sitten vielä kysymys, joka liittyi PK-yrityksiin. Voin yrittää selventää tätä vielä. Ehkä jätin mainitsematta verkkovälitteisen vihapuheen. Tämä nyt ei suoraan liity Safe Harbor-sopimukseen, mutta on kuitenkin erittäin päivän polttava aihe. Tiedätte varmaan, että järjestelimme vuotoisen kokouksen, jossa tarkasteltiin rasismia ja xenofobiaa ja niiden torjuntaa. Lisäksi meillä oli konferenssi, jossa tarkasteltiin ihmisten radikalisoitumista – ihmistä, jotka sitten lähtevät Syyriaan tai Lähi-Itään. Ja palavat sieltä jatkaakseen taistelua meidän yhteiskunnassamme. Vain 15 prosenttia näistä ihmisistä, radikalisoituneista ihmisistä on vankilassa. Ja vankilat, tai 15 prosenttia heistä on peräisin vankiloista. Vankilat ovat tärkein radikalisoitumisen lähde ja moni radikalisoituu myöskin internetin välityksellä. Mitä nyt sitten aiomme tehdä? Me vahvistamme täysimittaista täytäntöönpanoa ja soveltamista vuoden 2008 puitepäätöksen osalta, jonka mukaan viha-puhe, joka mahdollisesti voi yllyttää viharikoksiin ja väkivaltaan, joka kohdistuu tiettyihin ihmisryhmiin, olipa sitten kyse ihonväristä, uskonnosta, tai jostakin muusta syystä tällainen vihapuhe täytyy poistaa internetistä tuon puitepäätöksen nojalla. Lisäksi on suora yhteys väkivallan ja terroristihyökkäyksien ja internetin käytön välillä. Tämä on suoraan rikosoikeuden piiriin liittyvä kuuluva ilmiö. Meillä on oikeusministeriöiden keskuudessa jo keskustelua käyty, jotta täysin ymmärrettäisiin se vaarallinen ilmapiiri, joka Euroopassa vallitsee myöskin pakolaiskriisin vuoksi. Ja meidän täytyy vahvistaa, että kunnolla pistää täytäntöön lainsäädäntöä. Ja kun puhutaan rasismin ja vihapuheen vastaista taistelusta, internetissä. En nyt puhu mistään uusta lainsäädännöstä tai uusta laista. Kyse on vain ja ainoastaan olemassa olevien sääntöjen kunnollisesta täytäntöönpanosta ja varsinkin rikosoikeuden piiriin kuuluvista säännöksistä ja niiden täytäntöönpanosta. Olen nyt käynyt lävitse kaikkein tärkeimmät seikat nähdäkseni. Internetpalveluiden tarjoajat täysin ymmärtävät, että he ovat osa ongelmaa Euroopassa näinä päivinä niin niiden tietystikin täytyy olla myöskin osa ratkaisua. Sain erittäin myönteisiä reaktioita heidän puoleltaan. He ymmärtävät kyllä lailliset velvoitteensa ja ottavat hyvinkin vakavasti yhteiskunnallisen vastuunsa tekemässään työssä. Me tulemme jatkamaan tätä keskustelua internetpalvelun tarjoajien kanssa niin ikään teemme yhteistyötä Poulusin kanssa. Hän on aktiivisesti toimii terrorismin vastaisessa taistelussa ja vastustaa näitä merkittävimpiä turvallisuusuhkia. Hyvät naiset ja herrat, nyt olen pyrkinyt kattamaan kaikki kysymykset toivon mukaan, ainakin suurimman osan niistä. Mikäli jotain vielä jäi ilman vastausta, uskon, että voimme vastata myöskin kirjallisesti siinä tapauksessa. Kiitos paljon. Mm, Vera, thank you very much. Kiitoksia komission jäsen Juuravalle tästä. Nyt ei ole aikaa enää lisäkysymyksiä varten, mutta haluaisin vain todeta, että teidän salkkunne on erittäin laaja, mittava. Kiitos myöskin muusta työstä, että teitte ihmisoikeuksien ja radikalisoitumisen vastaisen taistelun parissa ja järjestetään näitä tilaisuuksia. Monet meistä ovat olleet mukanakin näissä tilaisuuksissa. Kiitoksia tästä. Tätä ei pidä pitää itsestäänselvyytenä tätä työtä, joten kiitoksia siitä. Meillä ei ole paljonkaan aikaa nyt enää käytettävissä. Yksi kysymys kuitenkin vielä, jonka kollegat esittivät. Tehän aiotte tulla takaisin valiokunnan kuultavaksi 10. päivä joulukuuta. Ilman, että nyt toistetaan liikaa aiempia seikkoja, tietojen säilyttämistä koskeva päätös on saatu. Se ei ole merkittävä pelkästään sisällön vuoksi, vaan myöskin sen suhteen, kuinka epämääräinen lainsäädäntö oli. Seuraamukset eivät olleet selviä, mutta tuomioistuimen päätös on selvä. Meidän täytyy sitä kunnioittaa. En usko, että on kohtuutonta pyytää, että sitten kun te tulette pakeillemme, voitte me selkeyttää komission kantaa tähän kysymykseen. Tietystikin Yhdysvalloilla on moraalinen velvoite tulla vastaan tässä kysymyksessä ja toimia vastuullisesti. Meidän täytyy tehdä kaikkeen, jotta voimme jotta pistämme päätöstä täytäntöön, ja, mutta myös Yhdysvaltain täytyy tehtävänsä. Komissio on sopimusten vaalia. Monet kysyivät, että mukaan ottaen herra Kökoop, joka juuri pääsi paikalle, kysyvät, mitä toimijat voivat sanoa tai mitä eivät sanoa, mutta te olette loppujen lopuksi sopimusten vaalia ja vartija. Voimme pyytää tiedonantoa joka kenties annattaisiin samassa yhteydessä, kun te tulette seuraavan kerran valiokunnan kuultavaksi. Voisitteko selventää kaikki ne seuraamuksia, joita tulee esimerkiksi TFTPn ja PNR-tietosopimuksen suhteen päätöksestä? Nämä kysymykset ovat edelleenkin auki. Lausekkeet ja arvioinnit, tehän näihin puututte. Tämä on meitä kaikkia kiinnostava asia. Kaiken intressi on, että näitä kaikkia asioita arvioidaan yhdessä ja samassa yhteydessä. Olisi hienoa, mikäli komissio ryhtyisi tätä nyt hoitamaan niin, että ei tapahtuisi sitä samaa, että tapahtui tietojensa, PNR-tietojen koskevan sopimuksen jälkeen. Kollegat ovat jatkuvasti vaatineet sitä, että kansalaisten turvallisuus olisi taattu ja yritysmaailmalla olisi toimittu, toimintavarmuutta. Tänäänkin tätä peräänkuulutettiin. Valitettavasti meillä ei ole nyt aikaa syventyä tähän sen enempää. Mutta seuraavan kerran, kun te tulette, toivon, että voitte puhua näistä asioista, koska tämä asia ei saa jäädä abstraktiksi hämärän peittoon. Tarvitsemme enemmän varmuutta. Me tarvitsemme varmuutta Safe Harborin osalta ja tiedottamisen osalta. Nyt täytyy tehdä merkittävän paljon parempaa työtä kuin tehtiin silloin, kun oli kyse tietoja säilyttämistä koskevasta direktiivistä. Nyt päätämme tämän kokouksemme ja 10. päivä joulukuuta te olette jälleen kuultavanamme. Aika on kovin lyhyt ja teillä on paljon tehtävää sitä ennen, mutta kiitos jo etukäteen. Kiitoksia kollegoille näistä erittäin syvällisistä kattavista kysymyksistä. Ja nyt järjestetään libia valiokunnan kokous. Kiitos paljon komission jäsenelle ja kiitoksia koko teidän joukkueellenne.